Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Artiklan 87 a kohda 3 mukaan työjärjestyssä Ekon valiokunta on hyväksynyt päätöslauselman, joka koskee komission delegoituja säädöksiä, jotka liittyvät teknisiin säädöksiin liittyen teknisiin standardeihin epäsuorassa selvitystoiminnassa valvotusta julkisten rikkastereiden osalta pääsykauppapaikkoihin kauppapaikkoihin, mukaan finanssi vastapuolet ja riskien vähentäminen, kun kyseessä on selvitys, jota ei tee keskus vastapuoli tai keskusvastapuoleen liittyvät vaatimukset b 78 2013 määräaikatarkistusten jättämiselle on keskiviikkona 6. helmikuuta kello 12 äänestys torstaina. Nyt siirrymme äänestämään. Esityslistan mukaan äänestetään Pakostankosin mietinnöstä aiheena Egeanmeren pienten saaten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet. Kollega Atkins, työjärjestyspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, haluaisin vain, että lähettäisitte viestin ennen kuin Ranskan presidentti ja parlamentin puhemies poistuvat paikalta siitä, mitenkä vaikeata ensimmäinen huhtikuuta on ollut päästä Strasbourgiin tai siitä lähtien, koska Air France ja Ranskan viranomaiset ovat peruuttaneet kaikki lennot Charles de Gaullein lentokentältä Strasbourgiin. Siis nyt on kyse tästä vuodesta. Ehkä tämä viesti olisi hyvä toimittaa arvoisalle presidentille, niin kuin hän hyppää yksityiseen suihkukoneeseensa. Kollega Atkins, kollega Atkins oli olitte työjärjestysvaliokunnassa aikaisemmin. Tiedätte, että tuo ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. Äänestetään. Teksti kokonaisuutena ykkösblokki kompromissi 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muut tarkistukset on hoidettu äänestetään tekstistä näin muutettuna äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntötekstin tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Papastamkos. Seuraavana Matoa Verin mietintö unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet A7321 2011. Katsotaan asetusehdotusta 115 kompromissina puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten ehdotus näin muutettuna äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauseman on tehty yksi tarkistuskohdan yksi jälkeen tarkistus 116 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma kaiken kaikkiaan. äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Edustaja Mato Arrover esityslistan mukaan Debakkerin mietintö PK-yritysten rahoituksen saannin parantaminen A71 kautta 2013. Muutos. Tarkistus 34 kohta kohdata ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt päätöslausuma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Haben Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut kollega De Backer. Ja toivotan kaikille kollegoille hyvää ruokahalua. Pyytäisin kohteliaasti poistumaan salista ripeästi, jos haluatte nyt lounastauolle, koska näin voimme keskittyä kuuntelemaan äänestysselityksiä antavia kollegoita ensin äänestysselitykset edustaja Papastamkosin mietintöön.